hyvät naiset ja herrat, hyvät eh, vieraat lehtereillä. Vähän yli 60 vuotta sitten alkoi hiljainen vallankumous, joka tarkoituksena oli muuttaa maailmaamme. Toisen maailmansodan raunioista eh, rakennettiin peruskivi hankkeelle, joka onnistui ainutlaatuisesti mm, historiassa viholliset eh, ojensivat toisilleen käden ja tulivat ystäviksi. Ja nälästä kärsivä alue, siitä kehittyi parhaiten menestyvät sisämarkkinat maailmassa. Kansat vapautuivat diktatuureista ja eh, muuttivat yhteiskuntansa demokratioiksi. Me rakensimme edistyksellisemmän sosiaalimallin ja parhaan terveydenhoitojärjestelmän maailmanlaajuisesti. Me olemme yhdessä luoneet eurooppalaisen yhteiskuntamallin, joka mahdollistaa sen, että voimme joka päivä tehdä, elää paremmin yhdessä. Malli, joka yhdistää demokratian ja vapauden, rauhan ja solidaarisuuden maailmanlaajuisesti ainutlaatuisella tavalla. Me voimme olla ylpeitä tästä saavutuksesta ja meidän tulee puolustaa sitä tiedostaen, mistä tulemme. Ei koskaan enää sotaa. Näin vannoivat yli 60 vuotta sitten miehet ja naiset, jotka itse olivat kokeneet kaksi hirveää maailmansotaa. Vielä eivät olleet haalistuneet kuvat verisistä taistelukentistä ja tuhotut kodit. Niitä ei oltu vielä rakennettu uudelleen, kun nämä ihmiset saivat päähänsä yllättävän olosuhteet huomioon ottaen jopa surrealistisen ajatuksen, jotta voitaisiin välttää tämän tyyppisen katastrofin toistuminen, ehdottivat hiljaista vallankumousta. Ei tule rakentaa muureja, vaan purkaa niitä. Ei tule tuhota perivihollisia, vaan ojentaa hänelle käsi, jotta hän voi nousta maasta ei tule tuomita vihollista ikuisesti, vaan ottaa hänet mukaan yhteisöön ja antaa hänelle anteeksi. Tule sulkea rajoja, vaan avata rajapuomit. Ei tule harjoittaa kansallisen talouden protektionismia, vaan verkostoitua kansantaloudet. Verkostoitua kansantaloudet. Ei tule kulkea yksin, vaan yhdessä kohti tulevaisuutta. Ja tämä on kaikkien edun mukaista. Tämä oli näiden ihmisten tavoite. Eurooppaisen hiili- ja teräsyhteisön kautta, kuten perustajaisä Robert Schuman tasan 62 vuotta sitten sanoi, saatiin aikaan teon solidaarisuus. Tässä taustalla on ymmärtämys siitä, että me Euroopassa, jos sananmukaisesti haluamme pysyä hengissä, meidän täytyy elää yhdessä ja toimia yhdessä. Tässä on ajatus taustalla, että meidän etumme eivät ole enää erotettavista naapuriemme eduista. Ajatus siitä, että yksin olemme heikkoja, mutta yhdessä olemme vahvoja. Ja tämä ymmärtämys loi ihmiskunnan historiassa ainutlaatuisen yhteiskuntamallin, joka on antanut meille kuuden vuodensikymmenen ajan vapautta, rauhaa, demokratiaa, tasa-arvoa, hyvinvointia ja solidaarisuutta. Tämä peruste isien ja äitien rohkeus nousta pohjalta ja antaa vastaus tämä rohkeus antaa sellainen vastaus, että voidaan selvitä ainoastaan yhdessä, meidän on yhdessä toimittava. Tämän rohkeuden tulisi, tämä rohkeus meillä tulisi olla tänäkin päivänä, kun talous on heikoilla ja työttömyys kasvaa, mutta meillä on kuitenkin taustallamme vuosikymmenien menestys ja meidän pitäisi olla paljon helpompi saada tämä rohkeus kasaan kuin äh, iso isillämme ja iso äideillämme. He tulivat kuitenkin siihen tulokseen, että meidän täytyy toimia yhdessä. Hyvät naiset ja herrat, esi-isämme rakensivat Euroopan ja he elivät raunioissa. Meidän esi-isämme rakensivat Euroopan ja he näkivät osittain nälkää. Esi-isämme rakensivat Eurooppaa ja he olivat sotaveteraaneja tai leskiä tai tulivat sotavankeudesta, olivat kärsineet kidutuksesta ja silti he olivat riittävän rohkeita ja sanoivat, että voimme toimia yhdessä, vaikka heidän oli taustallaan niin hirvittävä historia. Miksi me nyt haluamme kuitenkin vetäytyä kansallismielisyyteen. Miksi tämänhetkisen kriisin voimat ajavat, hajoittavat meitä eivätkä yhdistä meitä? Tänä päivänä kyseenalaistetaan jälleen kaksi suurta saavutusta, euro ja vapaa liikkuvuus. Mikä kuvastaa Eurooppaa enemmän kuin mahdollisuus liikkua, työskennellä ja matkustaa rajat ylittävästi. Erasmus sukupolvelle tämä on itsestään selvää, aivan päivittäinen oikeus elätä, elää alueella, jossa ei ole rajoja eikä passitarkastuksia. Ja nyt haluamme ottaa tämän pois jos puuttuu Schengenin alueeseen, niin silloin puuttuu Euroopan unionin peruskiveen. Hyvät naiset ja herrat, ei tule piiloutua kansallisten rajojen taakse, vaan toimia solidaarisesti ja suojella EUn ulkorajoja ja hallinnoida EUn tasolla yhteistä Schengenin aluetta. Se on se, joka ratkaisee tämänhetkiset ongelmat, jotka varmasti ovat olemassa. Ja haluaisin sanoa eurosta vielä jotain. Euron tulisi yhdistää Euroopan kansat. Nyt vaarana on, että siitä tulee kansallisen egoismin symboli. Siitä näyttää tulevan hajautumisen symboli. Paluu kansallisiin valuuttoihin olisi fataalia ja taloudelliset ja poliittiset menetykset olisivat valtavia vertaisia. Haluammeko maksaa Saksan markalla, Ranskan frangeilla, Belgian frangeilla, Italian liiroilla, Espanjan pesetoilla tulevaisuudessa? Eikö kaikille täällä parlamentissa ole selvää se, että yksikään valuutta ei kansainvälisessä kilpailussa pysty selviämään. Sen sijaan, että olisimme maailmanlaajuinen toimija, jolla on maailmanlaajuinen varantovaluutta, palaamme jälleen tilanteeseen, jossa menetämme huomattavasti poliittista ja taloudellista merkitystä ja mm, tavalliset ihmiset tulevat maksamaan sen hinnan. Vain yhdessä, hyvät naiset ja herrat, tulemme pääsemään eteenpäin. Me täällä parlamentissa olemme jo pitkään vaatineet budjettikuria, mutta tämä budjettikuri on, eh, tämä parlamentti on myös pitkään jo vaatinut kasvupakettia, sillä me tiedämme, että yksin toimijassaan kansalliset valtiot tulevat uppoamaan maailmanlaajuisilla talousrahoitusmarkkinoilla. Vain yhdessä pystymme vastustamaan kasvavaa työttömyyttä. Me Euroopan parlamentissa olemme jo pitkään vaatineet tasapainoisia budjetteja. Kyllä, ne ovat tarpeen, mutta hyvät naiset ja herrat, haluan sanoa teille, olen tästä eh, henkilökohtaisesti hyvin vakuuttunut. Tasapainoiset budjetit ne ovat tarpeet myös sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden kannalta. Minä en voi hyväksyä sitä, että minun elintasoni rahoitetaan niin, että lapseni ja lapsenlapseni joutuvat maksamaan siitä. Se ei ole oikeudenmukaista. Ja siksi, ja siksi me tarvitsimme budjettikuria, se on selvää. Mutta tämä parlamentti sanoo myös, me tarvitsemme säästöjen lisäksi kasvuihin kannustavia aloitteita. Me olemme jo pitkään vaatineet uutena rahoituslähteenä transaktioveroa, joka täällä parlamentissa on ryhmärajat ylittävästi saanut enemmistön toisin kuin monet muut hankkeet. Me ole, haluamme, että veropakolaisuutta suitsitaan ja kriisitilanteessa, jossa me nyt elämme, todelliset isänmaalaiset isänmaan ystävät ovat niitä, jotka auttavat omia maitaan, e, eivätkä ne, jotka vievät pääomaa pois omista maistaan, eivätkä osallistu solidaarisiin toimiin jos haluamme kasvualoitteen ottaa vakavasti. Hallituksen päämiehet sen ottavat 23. toukokuuta on erityishuippukokous, niin silloin meidän on myös selvitettävä, miten tuo kasvualoite tulee toimimaan ja meidän täytyy myös sanoa, mistä ne määrärahat siihen löytyvät. Hyvät naiset ja herrat, siksi Euroopan parlamentti sitoutuu Schumanin päivänä selkeästi EU-budjettiin se, että EUn budjettia leikataan summittaisesti ja populistisesti, se kuulostaa hyvältä, mutta se ei ole järkevää. EUn budjetti on investoiva budjetti, jolla pystytään nopeuttamaan talouskasvua ja luomaan työpaikkoja. Jos tässä leikataan, niin silloin me e, viedään yhteinen tulevaisuutemme. Ja hyvät naiset ja herrat, kukaan e, ei tarvitse enempää tällaista kasvusopimusta kuin nuoret täällä mantereillamme, sillä Euroopan nuoret ovat tämän talouskriisin uhreja. Heistä on tulossa menetetty sukupolvi. Ne nuoret ihmiset, joita minä tapasin viime viikolla Espanjassa, olivat kaikki eh, korkeasti koulutettuja. Heillä oli osittain kolmekin korkeakoulututkintoa. He olivat kaikki työttömiä. Nämä nuoret eivät ole vastuussa tästä kriisistä, mutta he maksavat aivan suhteettoman suuren hinnan siitä aivan suhteettoman suuren hinnan valtioiden ja pankkien pelastamisesta eräs nuori mies eh, ja eräs nuori nainen Madridissa kysyivät minulta. ja sanoivat, että minä kyllä ymmärrämme, että käytätte 75 miljard, 750 miljardia talouskriisin vakauttamiseen, mutta milloin teillä olisi miljoona, jonka voisitte käyttää nuorien hyväksi? Ja tällä hetkellä joka neljäs alle 25-vuotias eurooppalainen on työtön, joissain valtioissa jopa joka toinen kun investoidaan koulutusmahdollisuuksien parantamiseen, niin se on hyvin sijoitettua rahaa. Tätä sitä Robert Schuman puhui äh, tekojen solidaarisuutta. Jos EU aktiivisen toimintansa kautta pystyy ehkäisemään sen, että Eurooppa äh, vajoaa taatumaan ja jos pystytään luomaan työpaikkoja niin se on tekojen solidaarisuutta. Eurooppa on vahva, jos se on yhtenäinen ja solidaarinen. Tämä meidän on ymmärrettävä, jotta voisimme puolustaa Eurooppaa vajoamasta merkityksettömyyteen. Me haluamme vahvistaa demokratiaa. Me haluamme avoimia päätöksentekoprosesseja ja ihmisille mahdollisuuden valita selkeiden poliittisten vaihtoehtojen välillä. Sitä ihmiset haluavat. Me haluamme sitoutua solidaarisuuteen, torjua kansallista egoismia. Isojen ja pienten, suurten rikkaiden ja köyhien jäsenvaltioiden välisten erojen tasoittaminen on aina ollut kaikkien edun mukaista. Meidän täytyy muistaa, että olemme arvoyhteisö. Arvot ovat identiteettimme ydin. Meidän haluamme eurooppalaisina ottaa vastuuta maailmasta vuosi arabikevään jälkeen. Haluamme olla kumppanina naapureillemme heidän eh, muutosprosessissaan. Ihmiset sanovat aina, että eivät e- kansalaiset suostu siihen, että saadaan lisää Eurooppaa. Minä en usko sitä. Suuri kiinnostus, jota osoitettiin Ranskan ja Kreikan vaaleja kohtaan, osoittaa, että se, mitä Euroopassa tapahtuu, sitä pidetään eurooppalaisena sisäpolitiikkana. Se osoittaa, kuinka tietoisia ihmiset ovat siitä, että olemme riippuvaisia toisistamme se, että puutteet yhdessä maassa tuovat ongelmia kaikissa muissa maissa, se osoittaa, että ihmiset tietävät, että ratkaisuja pystytään löytämään vain yhdessä. Euroopan unioni on jopa tässä tämänhetkisessä tilanteessa historian menestyksekkäin poliittinen ja yhteiskunnallinen kokeilu kysymys on myös yhteisistä markkinoistamme, joka josta päätettiin Rooman sopimuksella 1958, on johtanut 27 valtio 500 miljoonaa kansalaista. Portugal, Espanjan ja Kreikka pääsivät irti diktatuureistansa. Ja hyvästelimme eh, juuri kollegan, joka aktiivisesti osallistui tähän vapauttamiseen. Kaksi vuosikymmentä sitten kaatui Berliinin muuri. Neuvostoliitto hajosi ja avasi tien sitä kautta Euroopan yhdentymiselle. Itälaajuntuminen lopetti meidän mantereemme jakautumisen, kun rautaisirippu kaatui lopullisesti. Ja sen myötä että olemme rauhanomaisesti voineet muuttua yhteiseksi mantereeksi, on johtanut turvallisuuteen, vakauteen ja hyvinvointiin. Silloin kun uudet jäsenvaltiot liittyivät, monet sanoivat, että se tulee muuttamaan meitä, mutta harvat tiesivät, kuinka paljon tämä meitä muuttaa ja miten tekisivät meistä paremman EUn. Keski- ja Itä-Euroopan valtiot toivat mukanaan omat poliittiset ja historialliset kokemuksensa, ja sitä kautta he laajensivat valtavasti eurooppalaisia perspektiivejä. Olen ylpeä, ja sanon tämän nimenomaan Eurooppa-päivänä suurella kunnioituksella, olen ylpeä siitä, että olen saanut jatkaa parlamentin puhemiehenä edeltäjäni puolalaisen Jerzy Busekin jälkeen. Ja tämä osoittaa, että me olemme tänä päivänä yksi yhteinen mantere, joka on yhdessä vahva, jos se haluaa olla yhdessä vahva. Euroopassa jaamme yhteiset arvot, demokratia, vapaus, solidaarisuus ja ihmisoikeudet. Emmekä me koskaan saa unohtaa niitä, jotka menettivät henkensä taistelussa sortoa vastaan, kun he taistelivat vapauden ja demokratian puolesta. Rautaesirippu, Etelä-Euroopan diktatuurit, eivät ne tuosta noin vain kadonneet tai kaatuneet, vaan se johtui ihmisten rauhanomaisista protesteista. Nimenomaan Itä-Euroopassa kansalaisten rauhanomaiset protestit rikollista järjestelmää vastaan, joka sorti Itä-Eurooppaa. Ja nämä diktaattorit kaatuivat ihmisten toimesta. Joukossamme meillä on kollegoita, jotka ovat osallistuneet tähän. Ja heille me olemme tänään 9. toukokuuta velkaa suuren kiitoksen. He ovat tänä päivänä koko maailman vapaustaistelijoiden esikuvia viimeksi esimerkiksi arabi kevättä ajatellen. Ja meidän tulisi tänä Euroopan päivänä myös muistaa näitä vallankumouksellisia Afrikan puolella ja pitävät eurooppalaisia esikuvanaan. Vor 60 Jahren begann eine 60 vuotta sitten käynnistyi hiljainen vallankumous, joka muutti meidän maailmamme ikuisesti. Eurooppa osoitti, että se on mahdollista. Demokratia, oikeudenmukaisuus, vapaus ja solidaarisuus on mahdollista yhdistää. Se, että demokratia, oikeudenmukaisen vapaus ja solidaarisuus yhdistää ihmisiä rajojen ja kansojen ylitse. Se on meidän eurooppalainen yhteiskuntamallimme. Se on malli, jossa meillä on vapaa lehdistö, riippumattomat oikeus- ja tuomioistuimet, terveydenhoito, eläkkeet, vapaa pääsy koulutukseen ja nousumahdollisuus kaikille. Tämä on malli, jossa on vallalla parlamentaarinen demokratia ja poliittinen osallistumismahdollisuus. Se on oikeudenmukaisuuden ja kansalaisoikeuksien malli. Se on malli, joka koko ajan pyrkii mahdollisimman korkeisiin sosiaalisiin ja ympäristöstandardeihin. Ja tänä päivänä meillä on myös kaikkein parhaat ympäristöstandardit globaalisti. Ja meillä ei kuitenkaan ole lapsityövoimaa eikä kuolemanrangaistusta. Me olemme luoneet yhteiskunnan, jossa ihminen on keskiössä. Tämä on sellainen yhteiskunta, jossa minä haluan elää. Ja minä uskon, että niin tekin. Minä haluan jättää tämän myös minun lapsilleni ja heidän lapsilleen. Haluan, että he voivat elää tällaisessa yhteiskunnassa myös. Tällainen eh, yhteiskunta, jossa me elämme, siihen ei ole mitään ikuisuustakeita. Me tarvitsemme Eurooppaa, jotta me voimme pitää kiinni meidän demokraattisesta ja sosiaalisesta mallistamme, jotta me voimme sitä nimenomaan globalisoituvassa maailmassa puolustaa. Me emme saa pitää sitä itsestäänselvyytenä, vaan meidän täytyy joka päivä sen puolesta taistella. Tänään Eurooppa-päivänä, hyvät naiset ja herrat, meidän täytyy muistaa, mistä me tulemme ja mitä me olemme saavuttaneet. Ei sen vuoksi, että me tässä itseämme kiittelisimme, vaan sen vuoksi, että meidän historiamme velvoittaa meitä puolustamaan sitä, minkä me olemme saavuttaneet ja se, minkä olemme saavuttaneet, on hyvä pohja demokraattiselle, vapaalle, oikeudenmukaiselle, vakaalle tulevaisuudelle meidän lapsillemme. Kiitos. Kiitokset äh, huomiostanne ja kiitokset niille, jotka antoivat aplodit. Äh, nyt sitten puheenvuoro äh, EPP-ryhmän puheenjohtajalle Daulille. Puhemies, hyvät kollegat, tänään julimme Eurooppaa tätä 9.5. on aivan erityisen tärkeä vaikeana aikana Euroopan hankkeessa ajatellen asiaa taloudellisesti, mutta erityisesti poliittisesti. Usein unohdetaan edistys, jota maamme ovat saaneet aikaan Robert Schumannin julkilausuman allekirjoituksen jälkeen. Kuitenkaan koskaan historian aikana emme ole tunteneet tällaista rauhan ja vaurauden aluetta huolimatta tämän hetken kriisistä. Me Euroopasta olemme maksaneet korkean hinnan ymmärtääksemme, että ei ole mitään eroa naapureidemme ja meidän kesken. Me lopultakin ymmärrämme, mikä arvo liittyy suvaitsevaisuudelle, dialogille, solidaarisuudelle joka ylittää individualismin. Hyvät kollegat, ääriliikkeiden nousu, populismin houkutus puhuttelevat meitä. Ja ei enempää kuin oikeisto tai vasemmisto ääriliikkeellä ovat paikkaa Euroopassa ja kehottaisin kaikkiin poliittisiin perinteisiin puolueisiin, jotta muistaisivat sen, että he eivät voita yhtään mitään ja menettävät kaiken, jos banalisoivat näitä ääriliikkeitä. Helpot ratkaisut ovat pelkkää demagogiikkaa. Pitää vain näihin kansalaisetkin pettyvät varsin nopeasti. Ja miten tässä yhteydessä voidaan vähentää demokraattista vajetta Euroopassa? Minä sanoin aikaisemmin, että Euroopan läpikäymässä vaikeaa vaihetta ja tulevien kuukausien päätökset ovat ratkaisevia ajatellen talouksemme, kansantalouksemme vakautta ja sosiaalista kohesiota jäsenvaltioissamme. Velkakriisi, hyökkäykset valuuttamme vastaan markkinoilla viime aikoina saavat hyödyttävät ainakin sitä, että me olemme tietoisempia julkisen, julkistalouden, julkisen talouden lipsumista kymmenen vuosien aikana monissa maissa. Täällä Euroopan parlamentissa meillä on kuuden lainsäädöksen paketti, budjetti, finanssipoliittinen paketti ja aivan kohta tämä kahden säädöksen paketti ja tätä kautta Eurooppa pystyy korjaamaan kurssiaan ja suuntauksiaan, mutta olemme vasta tämän ponnistelun alkuvaiheessa ja missään tapauksessa meidän ei pidä löysentää otetta Minua huolestuttaa kaikkein tämän päivän poliittisessa keskustelussa, kun puhutaan julkisen talouden äh, tervehdytymistä ja äh, kasvusta, koska karikatyyrien lisäksi ei ole mitään oikeaa Eurooppaa. Ne, jotka haluavat hyvää hallintoa, jotka haluavat kasvua. Yksinkertaisesti, koska molemmat osapuolet ovat saman kolikon eri puolia, niin kuin täällä usein olen jo sanonut. Tosiasia on, että ei voida erottaa kasvusta budjettivajeiden vähentämistä. Ei ole kestävää kasvua ilman, että vähennetään velkamääräämme ja tämä vähennys on, tapahtuu sitä nopeammin, kun kasvukin on vahvaa. Todellisuutta on, että toimenpiteet, joilla saadaan aikaan kasvua, eivät ole sama asia kuin äh, rahankulutus entisen mallin. Niin kauan kuin maat eivät harjoita velan vähennyspolitiikkaa. Ne maat, jotka ponnistelevat oikean hallinnon puolesta, eivät enää ole kyllä valmiita osoittamaan solidaarisuuttaankaan. Hyvät kollegat, tarvitaan luottamusta. Tätä kautta syntyy investointeja ja kasvua. Ja minä puhun kasvusta, en puhu keinotekoisesta kasvusta. On vain yksi keino onnistua tässä, vahvistaa kilpailukykyä kansantalouksissamme äh, globalisaation edessä. Meillä on tulevaisuus edessämme, jos me vain kaikki kannamme vastuumme, siis kaikki, ja jotta toteutamme päätöksiä, jotka on jo tehty. Me tiedämme erittäin hyvin, mikä on välttämätöntä tehdä. Meidän pitää viedä sisämarkkinat loppuun, investoida tutkimukseen ja kehitykseen, jotta voimme jatkaa jatkossakin olla tärkeässä roolissa tämän vuosituhannen kansantalouksissa vähentää hallinnollista taakkaa, jotta voimme vapauttaa pk-yritysten potentiaalin ja muutenkin yritystemme mahdollisuudet toimia tätä kautta. Ja julkisen talouden tervehdyttämisen kautta saavutamme myös kasvua ja luomme työpaikkoja tulevaisuudessa. Robert Schumanin julkilausuma loi uuden tien eurooppalaisille aikana tällä hetkellä enemmän kuin koskaan. Meidät, olemme liittyneitä toisiimme, me olemme solidaarisia, vastuullisia suhteessa toisiimme mikä tarkoittaa sitä, että toimitaan myös budjetin kannalta hiukan samantapaisesti. Tarvitaan myös finanssipuolta sosiaalista yhdentymistä. Solidarisuus ei voi kuitenkaan toimia, ellei jokainen ponnistele ja ole valmis tervehdyttämään kansantalouttaan ja pyrkimään vakaaseen kasvuun. Robert Schumanin julkilausuma antoi meille rauhan projektin, joka on onnistunut hienosti, sekin pitää sanoa ääneen, mutta minä haluaisin lopuksi vielä todeta, että solidaarisuus, vastuullisuus, into, vakaumus ja näin saamme tulevaisuuden hankkeen kasvulle ja työllisyydelle. Kiitoksia. Vielen Dank, Herr Kollege Daul. Das Wort hat für die Fraktion. Kiitokset kollega Doyle. Sitten sosiaalidemokraattinen ryhmä, kollega Svoboda, kuusi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Hyvä puhemies, te mainitsitte muutokset ja haasteet, mutta myöskin Euroopan menestystarinat, mutta pettymyksiäkin on niin, oli varmaan viimeisin tulos, valitulos Kreikasta. Se oli meille suuri pettymys. Myös kreikkalaiset ovat pettyneitä Eurooppaan. He ovat epätoivoisia ja vaalit olivat osoitus toivottomuudesta ja sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden vastustamisesta. Eurooppa ei pystynyt uudistusten, tarpeellisten uudistusten lisäksi antamaan myös toivoa qui représente la justice sociale et les valeurs Ranskassa pyritään edistämään eurooppalaisia arvoja. Tässä, nyt haluan myös onnitella François Hollandea hänen valinnastaan ja minäkin olen sitä mieltä, että muutos tapahtuu nyt. Und, und wie kein Sozialdemokrat Martin Wolf. Ja kuten Martin Wolf äh, kirjoitti tänään sosiaali, äh, Financial Timesissa, Holland ainoastaan eurooppalaisista johtajista pystyy yrittämään äh, nostaa Eurooppa kriisistä ja näin aiomme tehdä. Eurooppa tulee ainoastaan voittamaan jos pystymme selviämään tästä kriisistä. Jos toi, kaikki tämän ymmärtävät myöskin ää, oikeisto Saksassa. Euroopassa ei puhuta pelkästään Saksaa enää, vaan ää, myös ää, Ranskaa ja myös sosiaalidemokraattisesti, eikä pelkästään Ranskassa, vaan myös Romaniassa ja muissa maissa. Hyvät naiset ja herrat, Tämän päivän tulisi muistuttaa meitä suurista sodista ja jälleenrakennuksesta. Miljoonien ihmisen piti kuolla ennen kuin saatoimme rakentaa rauhan maiden välille ja tämä projekti on vieläkin innostava. Mutta Euroopan on tarjottava enemmän kuin rauhaa kansojen välillä. Juuri kriisien takia meidän täytyy puolustaa myös uhattua yhteiskunnallista rauhaa. Säästöpolitiikka, joka koskettaa erityisesti yhteiskunnassa heikkoja, uh uhkaa tätä rauhaa ja johtaa siihen, että ihmiset eivät tunne olevansa turvassa Euroopassa. Ja seuraus on ääriliikkeiden ja Eurooppaa vastustavien liikkeiden tukeminen. Ja silloin Euroopan edessä on jälleen uusi ö, tuhon uhka, nimittäin yhteiskunnallinen tuho, mutta me sosiaalidemokraatit emme halua sukupolvien välistä sotaa, maahanmuuttajien ja paikallisväestön sotaa. Ei, me haluamme, että yhteiskunta rauha säilyy Euroopassa. Me emme vastusta julkistalouden vakauttamista, mutta nyt olemme Euroopassa säästökurssilla, joka johtaa päinvastaiseen. Tärkeitä investointeja ei tehdä. Julkishallinnon investoinnit ovat laskeneen dramaattisesti viimeisten vuosien aikana, mutta hallitusten päämiehet ja komissio vain puuhastelevat budjettileikkausten parissa ja tämä politiikka tulee vaan lisäämään talouden vajetta. Nyt on ryhdytty ajattelemaan uudella tavalla, mutta aivan liian varovaisesti. Me ei tarvitse mitään kaunista puhetta, vaan tarvitsemme enemmän mahdollisuuksia julkisille investoinneille. Me tarvitsemme uutta kultaista sääntöä, joka yhdistää budjettikurin investointeihin kasvua ja työllisyyttä varten. Me emme tarvitse kultaista sääntöä, joka on itse asiassa tiukkaa säästöpolitiikkaa eikä tuo kasvua ja työllisyyttä. Ja erityisesti me tarvitsemme, puhemieskin sen mainitsi, työpaikkoja nuorisolle. Miten tämän päivän nuoriso voi innostua Euroopasta, jos samanaikaisesti on valtaisaa työttömyyttä? Me tuotamme sitä ja hyväksymme sen. Ja siksi sosiaalidemokraattinen ryhmä vaatii nuorisotakuuta nuorille. Nuoret tarvitsevat työtä Euroopassa, vain sitten he voivat innostua Euroopasta. Sosiaalisen Euroopan täytyy ottaa mukaan kaikki ihmiset, jotka työskentelevät ja asuvat Euroopassa, myös maahanmuuttajat. Erityisesti meidän on käännyttävä heidän puolensa, jotka ovat jo syntyneet Euroopassa, mutta joita pidetään vieläkin ulkomaalaisina. Integraatio ei tarkoita vain valtioiden välistä integraatiota, vaan sitä, että myös kaikki kansalaiset integroidaan päivittäiseen elämään ja poliittiseen päätöksentekoon. Kriisi, joka uhkaa yhteiskunnallista rauhaamme, ei vaadi ähm, syrjäyttämistä, vaan mukaanottoa. Ja toisin kuin Gert Wilders, Marine Le Pen ja äh, muut fasistiset, puolu- fasistiset puolueet, meidän sanomme, että äh, te kuulutte Eurooppaan, olette Euroopassa kotona ja teidän täytyy tuntea olonne myös kotoiseksi Euroopassa. Hyvät naiset ja herrat, meillä oli keskustelu ryhmässä, jossa oli nuoria sosialisteja ja keskustelimme Euroopan tulevaisuudesta. Siellä kävi ilmi, että kriisi ei ole mikään Jumalan rankaisu, vaan olemme sen itse tuottaneet ja siksi meidän täytyy itse tuolta sitä kriisistä päästä ulos. Meillä on hyvin paljon erimielisyyksiä yksityiskohdissa, mutta yhdessä meidän täytyy torjua tuhoavia voimia Euroopassa. Yhdessä meidän täytyy varmistaa, että yhteiskuntarauha saadaan aikaan saadaan aikaan Euroopassa. Minun ryhmäni on valmis vahvistamaan ja puolustamaan Eurooppaa ja uskon, että täällä on monia, jotka ovat niitä varmistamaan, että tämä Eurooppa, josta te puhuitte puhemies, on meidän yhteinen Eurooppamme, meidän kaikkien Eurooppa. Kiitoksia. Kiitokset edustaja Svoboda. Seuraavaksi ALDE-ryhmän edustaja herra Verhofstadt, olkaa hyvä. Puhemies, hyvät kollegat. Niin kuin herra swobodakin viittaisin uuteen Ranskassa valittuun presidenttiin Hän voitti vaalit ja sanoi, muutos tapahtuu nyt. Minä sanoisin pikemminkin, Eurooppa, siinä on muutos ja me tarvitsemme Eurooppaa nyt. Tänään viidettä ja pitää olla tietoinen vakavuudesta tässä kriisissä, jossa nyt elämme tällä hetkellä. Pitää tämä tunnustaa, koska on, voidaan ihan hyvin puhua hienosta menneisyydestä. Pitää myöntää, että tilanteen vakavuus, jos nyt olemme. Eurooppa on syrjäytymässä maa, muusta maailmasta. Euroopan edessä on kasvun hidastuminen ja innovoinnin epä, hidastuminen – vastoin kuin nousevissa talouksissa on tilanne. Eurooppa tällä hetkellä läpikäy van, väestön vanhenemista maailmassa, joka nuortuu huomattavasti, maailma, joka, jossa pian on kymmenen miljardia kansalaista. Ja Eurooppa on jakautunut, hajantunut kansallisvaltioihin maailmassa, joka enemmässä määrin yhdentynyt ja sitä johtavat suuret taloudelliset ja poliittiset imperiumit. Hyvät kollegat, toisin kuin väitetään, tämä kriisi, jonka nyt täällä Euroopassa tunnemme, se ei ole maailmantalouden kriisi, se ei ole edes rahoitusmaailman kriisi. Se, mitä nyt koemme, on todellinen eurooppalainen kriisi, aivan erityisesti se on valtioiden kriisi, Euroopan valtioiden kriisi joidenkin vuosien ajan. jo tämä pitää nyt tunnustaa tänä päivänä me olemme ilman kurssia, ilman kunnianhimoa, ilman toivoa, ilmeisesti kyvyttöminä tällä hetkellä löytämään uutta suuntaa ja kestäviä ratkaisuja. Minä kuitenkin uskon, että tänään 9. toukokuuta sen sijaan, että onnittelemme toisiamme tänä päivänä, niin pitäisi olla tietoinen siitä, että olemme kyvyttömiä vastaamaan tähän kriisiin muutoin kuin pienten askelten politiikalla. Pitää olla tietoinen siitä, että on välttämätöntä saada aikaan suuri hyppäys eteenpäin ja federalistinen hyppäys vielä Euroopassa. Hyvät kollegat, minä olen sitä mieltä, että Euroopassa tulee li- federalistinen tai sitten ei. Ja valinta on ihan niin yksinkertainen kuin tämä juttu. Ja pitää lopettaa se, että pelätään sanojen käyttöä, pelätään sanaa kun puhutaan Euroopan tulevaisuudesta. Itse asiassa Federalistinen ratkaisu on jopa pakollinen ratkaisu, joka antaa meille todellisen taloudellisen hallinnon ja ohjauksen, että me tarvitsemme todellista demokratista valvontaa, jotta tällä hetkellä meillä ei ole. Todellinen eurooppalainen valtiovarainministeriö todellinen liittovaltiobudjetti ja miksipä ei. Myöhemmin tästä syntyisi ratkaisu, joka jonakin päivänä johtaa meidät todelliseen eurooppalaisiin puolustusvoimiin, armeijaan. Myös on, että meillä ei ole valinnanvaraa. Eurooppalainen federalismi on ainoa tapa integroitua globalisaatioon, ainoa tapa neuvotella yhtäläisellä tavalla muiden kanssa, ainoa tapa säilyttää meidän taloudellinen ja poliittinen roolimme. Ja se on myös ainoa tapa suojella sosiaalista malliamme tai yhteiskuntamalliamme Euroopassa. Ja uskon myös, puhemies, että tänään 9. toukokuuta on oikea aika kääntää sivua, harhakuvan sivua. Jotkut uskovat harhakuvan omaisesti, että vain tiukat säästöt vievät meidät kriisistä pois, mutta myös toisten illuusiona se, että he uskovat, että kasvua, kasvoi palata ilman, että siivotaan julkisen talouden sotkuja. Nyt on tapahtunut suuri erehdys. Viime vuosina on vastustettu näitä, nämä kannattavat vastustaneet toisiaan. Ei pidä tehdä valintaa kurin ja solidaarisuuden välillä, kurinalaisuuden ja kasvun välillä. Tarvitaan molempia, sekä kasvua että kurinalaisuutta, sääntöjen noudattamista ja solidaarisuutta. Sitten, hyvät kollegat, finanssipoliittinen sopimus. Sitä ei pidä muuttaa, mutta kasvu pitää siihen lisätä. Ja Euroopan investointipankin pääomaa pitää lisätä. Kaikki eurooppalaiset varat, joita on käytössä, ne pitää ottaa nyt käyttöön. Ja lopuksi projektijoukkona, kuinka kauan tästä oikein on täällä jo puhuttu? Ja lop- toiseksi, yhdistää velka pelastusrahastoon. Meidän pitäisi toimia niin, että uutta rahaa saadaan käyttää investointeja varten, kasvua varten Euroopassa. Joten johtopäätökseni puhemies, hyvät kollegat, tänään 9. toukokuuta on selkeä. Jos me Euroopan unionina haluamme selviytyä hengissä, me tarvitsemme federalismia, eurooppalaista federalismia. Federalismi ei ole asia, jota pitää pelätä, vaan federalismi on mantereemme tulevaisuus ja tulevaisuus alkaa nyt tänään 9.5. Kiitos. Kiitokset Verhofstadt sitten äh, vihreiden ja vapaan allianssin nimissä konbendit. President, chers Puhemies, kiitoksia Guy. Ehkä me voimme jatkaa tämän suuntaisesti, koska uskon, että kun puhutaan yhdeksännestä päivästä toukokuuta Euroopasta, kaikesta siitä, missä olemme onnistuneet, niin silloin pitää puhua myös siitä, missä pitää onnistua jatkossa, jotta tulevaisuus kuuluu Euroopan kansalaisille. Ja minä uskon, että ei pidä ottaa kevyesti sitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu erilaisissa vaaleissa, koska jos on demokraattinen vaje olemassa Euroopassa, niin silloin pitää tarttua tähän tilanteeseen. Jos federalistinen Eurooppa, jota me haluamme, jos, haluamme, että se on demokraattinen, niin sen pitää pystyä reagoimaan kansalaisten ahdistukseen ja ongelmiin Kun näen, vaalituloksia Kreikassa tällä hetkellä. Ja ainoa ratkaisu, joka keskuspankilla Euroopassa on sanoa, että vaihtoehtoa ei ole sille, mistä on jo päätetty, niin silloin minä sanon Euroopan keskuspankille, että hetkinen, varokaa. Muistakaa Euroopan äh, historia, muistakaa Saksan historia, muistakaa Versailles sopimus, Versailles rauhansopimus. Kun puhutaan kansalle, että ei ole muuta vaihtoehtoa ratkaisua, niin silloin kansat löytävät itse sellaisen ratkaisun, jotka joskus, jotka joskus hirvittävät. Ja meillä on vastuu muistuttaa itseämme historiasta. Kun joku sanoo demokratiassa, että ei ole vaihtoehtoa, silloin hän erehtyy. Demokratia on aina pyrkimystä löytämä, löytää vaihtoehtoja. Muuten ei kannata edes politiikkaa harrastaa. Sanon tässä yksinkertaisen asian. Jos me haluamme että Kreikka, tai emme halua, että Kreikka äänestää kerran, kaksi, kolme, neljä kertaa, kunnes se lopulta menee polvelle ja sanoo, anteeksi, anteeksi Eurooppaan, nyt teemme ihan niin kuin haluatte. Niin silloin tällä hetkellä pitää toimia niin, että avataan tämä muistio, keskustellaan tästä sopimuksesta, ehdotetaan jotakin Kreikan kansalle, koska jos ei heille mitään esitetä, niin seuraavissa vaaleissa tapahtuu aivan sama asia. Ja jos tämä muistio avataan, ei se tarkoita sitä, että ei, että ei tehtäisi uudistuksia rakenteellisesti, vaan sanotaan vaan, että pitää toimia niin, että Kreikan kansa pystyy seuraamaan uudistusten tahdissa, ettei se tukahdu, kuristu, kuole nälkään tämän sanelupolitiikan jalkoihin. Jos meillä ei ole antaa tätä vastausta heille, silloin he itse löytävät ultrafasistisia, taantumuksellisia vastauksia ja yhä enemmän mennään ääriliikkeiden suuntaan. Tämä toimii meitä vastaan. Ja sitten toiseksi Ranskan kansa äänesti. Kaikki tietävät, että minä olin voittajan rinnalla. Mutta se, mitä minä en ymmärrä ja mitä en ymmärrä muiden eurooppalaisten taholta, eihän nyt voi kuitenkaan sanoa ranskalaisille, jotka juuri ovat äänestäneet jännittyneiden vaalien jälkeen sanotaan heille, että on kyse sitten Sarkozy tai Hollande, teidän pitää tehdä kuitenkin ihan samalla tavalla. Jos näin on, ei kannata äänestääkään, ei kannata mitään muuttaa, ei kannata tehdä yhtäkäs mitään enää. Joten jos tällä hetkellä ranskalaiset, Ranskan kaalta, enemmistönä, vaikkakaan enemmistövaltuukaan kovin valtais, valtaisa tilanne on sielläkin vaikea, ja päättävät, että he haluavat muutosta, niin silloin koko Euroopan pitää kysyä, miten voidaan muuttua. Ja jos herra Monti kuuntelee, mitä Italiassa tapahtuu, ja tämä nähtiin siellä paikallisvaaleissa, niin siellä sielläkin tarvitaan hiukan muutosta, siis Italiassa ja Espanjassa. Herra Rahoi tietää, että tilanteen pitää hieman muuttua Espanjassakin, joten on aivan ilmeisen selvää, että tällä hetkellä ei ole kysymys siitä, että aina toistetaan samaa asiaa vakauden, kasvun, etc. välillä, vaan tar- täytyy pystyä antamaan toivoa Euroopan kansalaisille. Tämä toivo ei voi tulla kansallisbudjeteista. Siis meidän eurooppalaisten täällä, meidän pitää ottaa omiin käsimme toivo Euroopan kansalaisille. Ja mitä toivo on? Se on eurooppalainen talousarvio. Kyseessä on omat varat, mutta, ja Gian aivan oikeassa, pitää vahvistaa Euroopan investointipankkia, jotta saadaan hiukan vipuvoimaa ja voidaan alkaa toteuttaa ohjelmaa uudesta vihreästä ohjelmasta ja investoida ympäristökysymyksiin, luoda tätä kautta työpaikkoja. Jos tarvetta on, pitää sitten lainata investointipankilta ja saada vauhtia talouteen. Ja sitten sen jälkeen Euroopan talousarvion avulla voidaan osittain maksaa tästä elpymistä. Jos me emme saa elpymistä aikaan taloudessa, jos me lopetamme toimintamme ja nyt sanomme, että ei, ei, tulette näkemään, kaikki vielä sujuu ihan mukavasti ja hyvin, niin neoliberalistinen talous on kuitenkin johtanut meidät aivan seinää vastaan nurkkaan. Tämä pitää sanoa kaikille hallituksille. Jos me emme muuta kansantalouksemme tahtia, me kaikki joudumme seinään, seinään vastaan. Tätä, tällä tarkoitan yhtä yksinkertaista asiaa. Sanotaan, että on olemassa vaara taloudelle. On olemassa vaara, mutta on toinenkin vaara, nimittäin vaara demokratialle. Jos kansa ei enää usko, että me pystymme hallitsemaan elämää, mu- välttämättömiä muutoksia, historia tulee osoittamaan, että äh, emme saa vallankumousta, joka pelastamme kaikki, vaan tämä johtaa hirvittävään tilanteeseen. Meillä on demokraattinen vastuu osoittaa, että tällä hetkellä on olemassa mahdollisuus uudelleen tasapainottaa eurooppalaista politiikkaamme, saada eurooppalainen talousarvio, budjetti palvelemaan välttämätöntä muutosta, jotta Euroopan kansat sanovat, että kyllä, oli, oltiin oikeassa, 60, kun 60 vuotta sitten luotiin Euroopan unioni. Tämä syy pitää uudelleen löytää ja silloin tulevaisuus tulee kuulumaan meille. Muutoin tulevaisuus kuuluu markkinoille, mutta se ei enää kuulu Euroopan kansalle. Kiitoksia. Kiitokset kommentit. Sitten ECR-ryhmän nimissä edustaja Kälänen, olkaa hyvä. Um, Kiitos puhemies. Schumann, Monet ja Spinelli elivät hyvin erilaisessa Euroopassa verrattuna tähän päivään. Silloin eh, luottamus eh, oli rapistunut kahden maailmansodan vuoksi ja silloin kaikkein suurin haaste oli saada ruokaa pöydälle. Ja globaalinen haaste oli nimenomaan Berliinin muuri. Heidän ratkaisunsa oli tämä eurooppalainen sosiaalinen malli, yhteinen maatalouspolitiikka. Ja niinä aikoina nämä politiikat auttoivat saavuttamaan jotkut heidän tavoitteistaan, ja se toi rauhaa ihmisille, jotka olivat aikaisemmin rautaisiripun tapan, takana. Mutta herra puhemies, maailma on siirtynyt eteenpäin sen jälkeen, kun Schumannin julistus tehtiin 62 vuotta sitten, ja ikävä kyllä monilla aloilla EU ei ole mennyt eteenpäin. Monet näistä 1900-luvun ratkaisuista ovat osa 2000-luvun ongelmaa. EUsta tulee irrelevantti koko maailmassa, mutta myös äh, monien omien kansalaistemme mielessä. Ja minulla on tähän yksi hyvin yksinkertainen selitys. Ihmiset eivät luota EU-hun, koska EU ei luota ihmisiin. Demokratia ja eh, on, on demokratia, ihmis, ihmisten hallinto on ollut, eh, demokraattin hallinto on ollut kreikkalaisten suurin äh, lahja. Mutta mitä meillä nyt on, finanssipoliittinen sopimus, valtavat määrät lainsäädäntöä, äh, on oikeastaan estänyt ihmisiä päättämästä omasta kohtalostaan, emmekä me voi pitää ihmisten luottamusta selvänä. Jos me teemme näin, niin silloin tästä tulee ruma vaihtoehto kommunisteja, uusnatseja, jotka haluavat asettaa maamiinoja Kreikan rajalle. Ja ikävä kyllä, tämä on nyt osa Kreikan parlamenttia. Rovalle Pen sai yhden viidesosan Ranskan äänistä. Ja mikä oli komission vastaus ensimmäiseen vaalikierrokseen? Komissio sanoi, enemmän Eurooppaa, näin meille sanottiin. No, sillä tavalla se oikeastaan kootaan yhteen kaikki, mikä on väärin EU-ssa. Tämä tällainen reaktio. Meistä tuntuu, tai komissiosta tuntuu, että heillä on kaikki vastaukset, ja komission Schumannin päivän julistus vain tukee tätä. Ja tästä tulee osa ohjelmaa ja johtaa siihen, että kansalaisilla on vähemmän vapautta ja taloudellista vapautta. Presidentti Reagan sanoi, yhdeksän kaikkein pelottavinta sanaa englannin kielessä ovat EU ja minä olen täällä auttamassa teitä. Kun kansalliset parlamentit ovat menettäneet valtaansa, heidän kansansa ja heidän taloutensa ovat lähteneet kellumaan. Nyt on aika palata takaisin. Monet ihmiset ovatkin ehdottaneet, että sunnuntain vaalit olivat voitto näille, jotka vastustavat näitä liikoja säästöjä, mikä nyt on ehkäpä, no kaikkihan haluavat kasvua, paitsi ehkä vihreät, mutta kestävä kasvu vaatii tuottavaa valmistamista ja tuotteiden myymistä enemmän. Sen vuoksi on ihan älytöntä käyttää rahaa siihen, että luodaan tällaisia epäaitoja tarpeita. Se on tyhmää ja se johtaa kansallisen vararikon lähemmäksi monelle valtiolle. Minun ryhmäni tarjoaa vaihtoehtoa EUn tulevaisuudelle, tule EUlle, joka perustuu vapauden ja yksityisyrittäjähenkeen. Me uskomme, että vapaa markkinatalous on se paras keino viedä tuotteitamme eteenpäin. Meistä EUn budjetin pitäisi olla keskitetympi, pienempi, priorisoidumpi ja niin, että se voisi vastata esimerkiksi tutkimushaasteisiin. Me uskomme, että sisämarkkinoiden pitäisi edistää kilpailua enemmänkin kuin pelkkää harmonisointia ja turhaa byrokratiaa. Seitsemän vuotta sitten täällä puhuttiin eh, Euroopan perustuslaista. Stephen Hughes ja minä, pääministeri Tony Blair kertoi tälle parlamentille, että ihmiset eh, huutavat, kuuntelemmeko. No, me tiedämme kyllä, mikä vastaus tähän on. Mutta tämä huuto on vielä kovempi tänä päivänä kuin mitä se oli vuonna 2005. Meidän täytyy kysyä itseltämme, kuuntelemmeko, mitä ihmiset haluavat tänä päivänä sanoa. EUlla on selkeitä vaihtoehtoja. Voimme jatkaa lainsäädännön tekemistä, meillä voi olla kymmenenvuotisia taloussopimuksia, tai voimme lopettaa tämän byrokratian ja poistaa näitä taakkoja ja kuormituksia pk-yrityksiltä. Me voimme uskoa, että me tiedämme itse parhaiten, tai voimme kysyä ihmisiltä, mikä on oikein jälkeen. Voimme jatkaa tätä mantraamme, ollaan lähellä unionia, vai sitten vain rakennamme tehokkaamman unionin, vähemmän, mutta paremmin. Meidän täytyy nähdä todellisuus, meidän täytyy uskoa ihmisiä. Aika valuu käsistä. Mikäli me emme nyt muuta kurssia, niin maailma muuttaa kurssia ja Eurooppa jää yhä enemmän jälkijunaan kaupan kansainvälisessä kilpailussa ja voimme syyttää vain itseämme. Kiitos. Kiitos äh, kollega Kellenen ja sitten kollega Farage, kaksi ja puoli minuuttia. Hyvää Schumannin päivää tai Eurooppa-päivää, miksi sitä kutsutaankaan, vaikka juhlallisuudet ovat aika huvittavat. Ainoa intohimon tunneita oli, oli herra Schulz, joka hyökkäsi englantilaisia kohtaan, mutta se nyt on yleinen huvitus täällä parlamentissa. Kun täällä puhutaan EUn menestyksestä, niin usko, että kukaan täällä, joka siitä puhuu, enää uskoo siihen itsekään. Me juhlimme Varaa-päivää. Meidän pitäisi juhlia yhdeksäs toukokuuta, vaan 8. toukokuuta. Tosi juhlia sitä päivää, joka oli viimeinen päivä, kun saksalaiset yrittivät tuhota mantereen ja ainakin puolet mantereesta saa demokratiansa takaan. Nyt yhdeksäs päivä me juhlimme jälleen toisenlaista tapaa yrittää tuhota demokratia Euroopassa. Minä uskon, että Jean Monnetilla oli hyviä ajatuksia. Hän, hän ajatteli, että jos hän poistaisi kansallisvaltiot, hän ehkäisisi sodat. Hän ei kuitenkaan nähnyt, mitä sitten Jugoslaviassa tapahtui. Mutta kuten kommunismi, kaikki on mennyt täällä pahasti pieleen ja EUn Titanic on nyt törmännyt jäävuoreen. Meillä on taloudellisen epäonnistumisen Euroopan unioni, valtaisaa työttömyyttä, alhaista kasvua, mutta meillä on EU, joka on euron taloudellisessa vankilassa ja tämä on suuri uhka mantereella. Uhkana on valtaisa yhteiskunnallinen rauhattomuus, mahdollisesti jopa vallankumous joissain maissa, joissa ollaan täysin epätoivoisia. Mutta ehkä meillä on mahdollisuus, jotain hyviäkin uutisia. Nyt demokraattinen vallankumous on alkanut. Se alkoi Suomessa viime vuonna, kun perussuomalaiset saivat melkein 20 prosenttia äänistä. Ja nyt maa toisensa jälkeen niissä syntyy uusia poliittisia liikkeitä oikeistolla ja vasemmistossa, jotka saavat vaalivoittoja. Mutta se, mitä näimme Kreikassa viime sunnuntaina, muistutti enemmänkin vuoden 32 Saksan vaaleja. Status quo-keskusta romahti ja äärivasemmisto ja äärioikeisto nousui Tämä projekti saattaisi jopa aiheuttaa sen, että kansallissosialismi nousee uudelleen Euroopassa. Me olemme menossa väärään suuntaan. Meidän täytyy murtaa euroalue, meidän täytyy vapauttaa Välimeren alueet, meidän täytyy luoda Eurooppa. Minä haluan Eurooppaa, mutta Eurooppa, joka perustuu kaupalle ja yhteistyölle, Eurooppa, joka perustuu siihen, että istumme yhden pöydän ääreen ja sovimme järkevistä säännöistä, mutta voimme tehdä tuon kaiken, mutta me emme voi tehdä sitä, jos meidän täytyy juhlia tuon lipun takana. Minä en ö, ole tuolle lipulle mitään velkaa, eivätkä suurin osa eurooppalaisistakaan ole. Kiitokset kollega Farage ja sitten Liarik. Puhemies, ensin haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia ja puhemiestä kunnianosoituksesta, jota osoitettiin Miguel Portasia kollegaamme kohtaan juuri äsken. Puhemies puhui kauniisti Euroopasta, mutta todellisuus kansan kohdalla ei ole se, mitä täällä on kuvattu. Jos eurooppalainen politiikka ei tästä eteenpäin muutu syvällisesti, on vaara riski riski olemassa, joka vaarantaa myös kansalaisten elämän. Säästöjä on saneltu kansalaisen, vaikka kuitenkin rikkaudet ovat vähemmistön käsissä, jotka yksityistävät se ei ole pelkästään epäoikeudenmukaista, vaan tämä on täysin tehotonta toimintaa, joten tästä pitää vetää tietyt johtopäätöksiä nopeasti. Pitää ottaa huomioon, mitä viime päivinä on tapahtunut Euroopan, Romania on hylännyt säästöt, samoin Hollanti. Sitten François Hollande voitti Ranskassa kaikki säästöjä puoltavat vaalit menettivät paikkoja Espanjassa, Italiassa, Saksassa, yhdistyneessä kuningaskunnassa, samoin Kreikassa. Pitää kunnioittaa Kreikan kansan ääntä ja etsiä vasemmalta oikeaa ääntä ja hylätä tämä treikan, troikan muistio. Ei voida hyväksyä talous- finanssipoliittista sopimusta, jonka Merkosi, äh, Sarkozy ja Merkel laativat. Kasvu ei sovi tällaisen sopimuksen. Siksi tästä sopimuksesta pitää päästä eroon ja etsiä toinen tie. Pitää keksiä uudenlainen hum, hum, humanisen, inhimillisen kehityksen sopimus ja pitää keskittyä vain erityisesti eh, kehittämään Euroopan keskuspankin roolia. Sen pitää antaa luottoja kehityksen hyväksi. Näin pyritään parantamaan ostovoimaa, varmistetaan työpaikat, luodaan innovointia, saadaan aikaan uus, uusia julkisia palveluita ja niin edelleen. Näin, meillä on toinenkin mahdollisuus siis toimia tulevaisuudessa. Euroopan investointipankki, jonka pääomaa pitäisi lisätä, pitäisi uudella tavalla käyttää rakennerahastoja hyväksi, tarvitaan kansainvälinen transaktiovero, mm, pääomavero, joka harmonisoidaan. Näin saadaan aikaan ihmistä kehitystä, johon voitaisiin lisätä vielä Euroopan keskuspankin, keskuspankin rahoitus valtiolle eikä enää muille pankeille pitää, tarvitaan eurooppalainen minimipalkka, minimitulotaso, samoin toimintasuunnitelma köyhyyttä vastaan. Samanaikaisesti kannattaa tehdä päätös moratorista antaa aikaisemmat velat anteeksi ja pyytää, että Euroopan keskuspankki suoraan lainaa jäsenvaltiolle yhden prosentin korolla. Tässä yhteydessä haluaisin, että neuvosto ja komissio laatisivat raportin siitä, kuinka miljoona, tuhat miljardia euroa käytetty, jotka EKP on lainannut yksityiselle pankille. Kun ajatellaan vakavaa tilannetta ja uhkia, ehdottaisin, että Euroopan parlamentti ryhtyy aloitteeseen järjestää suuren eurooppalaisen foorumin, jossa mukana ovat kaikki kansalliset parlamentit, AY-liike, jotta saadaan aikaan täydellinen muutos EU-politiikassa. Kiitoksia. Kiitokset kollegalle. Sitten seuraavaksi Sosa Wagner, yksi minuutti. Kollegat, me elä, keskustelimme säästöistä, kasvusta. Jos kuulee tätä melua, jota tästä syntyy, tuntuu siltä, että kasvun idea olisi hieno keksintö, joka nyt vastaan keskittyy. Eihän tämä ole ollenkaan totta. Euroopassa 1997 jälkeen on ollut olemassa sopimus, joka nimi on vakaus- ja kasvusopimus. Tämän takia suuri osa politiikoista, joita on harjoitettu Euroopassa – kun on ollut politiikkaa, jonka tarkoitus on saada aikaan kasvua ja edelleenkin pyritään kehittämään kehitystä ja hyvinvointia. Ja, ja sanoisin komissiolle ja parlamentin ja sille, että, että mikään että me haluamme kyllä osallistua tähän keskusteluun, se on ihan helppoa, me voimme vastata tähän äh, tilanteeseen ylpeästi. Minä olen tästä, tätä mieltä sitoutumattomista. Kiitoksia. Kiitokset kollega Sosa Wagner. Ja haluaisin samanaikaisesti huomauttaa, että lehtereillä ei saa osoittaa mieltä tai huudella väliin. Siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan.